ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission puheenjohtajan Jose Manuel Barroson. Mutta ennen kuin aloitamme kyselytunnin, haluaisin kertoa vielä teille, että eilisen kokouksen pöytäkirjat ovat jo saatavilla. Haluaako joku vastustaa tai esittää kommentteja pöytäkirjoihin, jos kukaan ei niitä asetu vastustamaan, ne ovat hyväksytyt näin. Ja seuraava esityslistan kohta siis on komission puheenjohtajan kyselytunti. Olkaa siis jälleen kerran tervetullut tänne, tänne parlamenttiin ja aloitamme ensimmäisellä osalla vapaat kysymykset, poliittisten ryhmien puheenjohtajat ja muut mahdolliset tähän osioon sovitut henkilöt, jotka edustavat poliittisia ryhmiä. Kysymys yksi minuutti ja vastaus yksi minuutti. kysymys 30 sekuntia ja myöskin saman mittainen vastaus ovat mahdollisia. Aloitamme ensiksi EPP-ryhmällä. Äh, olkaa hyvä. De verwachtingen voor Europa 2020 meidän ryhmässämme odotukset vuodelle 2020 ovat erittäin korkealla, mutta myös Euroopan kansalaisille, jotka odottavat kasvua ja työpaikkoja ja kestävää sosiaalista taloutta. Konkreettiset toimenpiteet pk-yrityksille